la seduta è aperta buongiorno a tutti. Allora... No niin, aloitetaanpa. Ensinnäkin ilmoitus. Edustaja Jane Collins jättää ryhmän ENF ja liittyy EFDD-ryhmään 17. huhtikuuta kuluvaa vuotta alkaen. Ja vielä edustaja Elisabetta Garini jättää kansanpuolueryhmän ja liittyy ECR-ryhmään tästä päivästä lukien. Ja sitten menemme esityslistan asioihin. Sen mukaan meillä on Vallasen mietintö, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen. Puheenvuoron saa esittelijä, edustaja Ballas, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Joulukuussa 2016 aloitettiin 833 asetuksen tarkistaminen, tai komissio silloin ehdotti sitä. Tosiasiassa todellakin on nyt tarpeen parantaa tilannetta, joka koskee työntekijöiden vapaata liikkumista unionissa, sillä meillä on seuraava paradoksi olemassa. Meillä on markkinat, jotka sallivat vapaan liikkuvuuden, mutta sosiaaliturvajärjestelmät ovat hyvin erilaiset ja tämä johtaa äh, vaikeaan tilanteeseen äh, työntekijöille. Äh, heidän oikeuksiaan on vaikea suojella ja oikeuksia on vaikea siirtää. Tästä tämä tarkistus siis. Me olemme yli vuoden tehneet, tehneet parlamentissa työtä ja olemme tehneet kolme suurta parannusta. Ensinnäkin aivan olennaista on se, että olemme vahvistaneet sovellettavaa lainsäädäntöä, eli nyt on helpompi tietää, mitä lainsäädäntöä sovelletaan liikkuvaan työntekijään. Tässä yksi kysymys oli keskeinen, nimittäin pitää varmistaa, että työntekijä on tietyn sosiaaliturvajärjestelmän alaisuudessa ja voi nauttia oikeuksistaan. Tästä syystä me olemme ehdottaneet, että kolme kuukautta pitää olla tehnyt työtä e, ennen kuin lähdetään toiseen maahan. Näin voidaan varmistaa se, että työntekijä on tietyn sosiaaliturvajärjestelmän alaisuudessa. Näin voidaan myös välttää petokset, joita on paljon. Myös toinen ehdotus tehtiin, nimittäin etukäteisilmoitus yritykseltä, yritykseltä, joka lähettää työntekijän toiseen maahan. Tämä on keskeistä tänään sillä me tiedämme, että suuri osa työntekijöistä, jotka lähetetään toiseen maahan, niistä tämä toinen maa ei edes tiedä, sillä kansallinen lainsäädäntö sallii sen, että tietyn, tietyn ajan työntekijää ei valvota ollenkaan, hän ei tarvitse asiakirjoja. Tämä on vaikea tilanne työntekijöille, sillä hänellä ei ole silloin oikeutta liittyä tiettyyn sosiaaliturvajärjestelmään. Ja tästä tämä etuikäteisilmoitusehdotus. Lisäksi me olemme parantaneet jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Tämä, tämä pakottaa jäsenvaltioille tiettyyn toimiin, mutta samalla mahdollistaa vapaa liikkuvuus, eli voidaan rajat, ylittää rajat. Ja sitten meillä on ku, kuuden kuukauden siirtoaika. Kuusi kuukautta on parempi aika, se ei ehkä riitä, mutta kuitenkin se on parempi kuin kolme. Samalla olemme rajatyöntekijöiden tilanteen säännelleet eli voi valita vapaasti sosiaaliturvajärjestelmän. Tämä on suuri edistysaskel. Haluaisin sanoa vielä, että ennen kaikkea oikealla, mutta ei pelkästään oikealla puolella tässä tasalla, ei pidä uskoa, että, että rajoittamalla populismia tai nationalismia voi äh, vastata populismiin tai nationalismiin. Äh, itse asiassa tietyt populistit ovat paljon osaavimpia sosiaaliturvajärjestelmien yhdensovittamisessa kuin te. Älkää, älkää nyt ö, erehtykö, antakaa meidän äänestää tästä asiasta. Meidän pitää äänestää nyt ensimmäisen käsittelyn sopimuksesta, viedä tämä seuraavalle kaudelle näin. Kiitos komission jäsenelle kaikesta tehdystä työstä. On, ö, olisi hyvä, jos tämä koordinointiasetus saataisiin läpi yksinkertaisella enemmistöllä. Tämä olisi suuri edistysaskel työntekijöille Euroopassa. Näin työntekijöitä voidaan hallitusten egoismilta suojella Euroopassa. Kiitos esittelijä. Nyt puheenvuoron saa komission jäsen Täissän. Kiitos myös siitä, että olette läsnä täällä. Kiitos puhemies, kiitos puhemies. Herra esittelijä, hyvät parlamentin jäsenet, hauska olla täällä tämän keskustelun yhteydessä liittyen sosiaaliturvajärjestelmien koordinaation. 15 vuotta viime tarkistuksen jälkeen komissio on nyt esittänyt uutta, välttämätöntä nykyaikaistamista. Nykyaikaistamista tarvitaan, että voidaan puuttua uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita on pitkässä hoivassa, työttömyysetuuksissa, lapsilisissä – ja sovellettavan lain osalta lähetetty työntekijöiden kohdalla. Me hyväksyimme tämän ehdotuksen pari vuotta sitten, jotta saadaan aikaan oikeudenmukaisuutta työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen sisämarkkinoilla. Minä kiittäisin esittelijä herra Guillaume Ballassia ja monia parlamentin jäseniä, jotka olivat tiivisti mukana tämä käsittelyssä, jotta saatiin aikaan kohennusta, jotta kansalaiset, työntekijät ja yritykset halajavat meidän täytyy helpottaa myös vanhempainluvaa etuuksia kansalaisille, selkeydet ja oikeuksia kansalaisille, jotka tarvitsevat pitkää hoivaa, antaa työnhakijoilla mahdollisuuksia löytää työtä. Tässä on jotakin esimerkkejä siitä, miten ehdotettu nykyaikaistaminen kohentaisi ihmisten arkea. Parlamentin jäsenet minusta tämä on ollut hyvin olennaista, että koordinoidaan sosiaaliturvajärjestelmiä sellaisilla säännöillä, jotka ovat selkeitä, oikeudenmukaisia ja täytäntökelpoisia. Tämä on ainoa keino, jota voidaan taata jatkuva tuki sisämarkkinoillemme. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa, että säännöt ovat yhdenvertaisia kaikille, eikä niitä ole suunniteltu hyödyntämään vain joitakin etu, etuuksien haltijoita. Muiden kustannuksien täytyy huomioida totta kai jäsenvaltioiden osuus sekä vastaanottavan että lähettävän jäsenvaltion oikeudet. Näin enemmän kansalaiset ja työntekijät voivat liikkua toiseen maahan kunnon edellytyksiin. Voivat huomioida myös veromaksajien näkökohdat niin, että voidaan taata kunnon sosiaaliturvajärjestelmät. Oikeudenmukaisuus minusta tarkoittaa sitä, että säilytetään yritysmahdollisuuksia kaikille yrityksille, myös itsensä työllistäville, niin että liikkuvuus toteutuu palvellen asiakkaita kautta Euroopan, olipa kyse yrityksistä tai kuluttajista. Oikeudenmukaisuus merkitsee myös sitä, että täällä säilytetään välineitä, joita voidaan torjua väärinkäytöksiä ja petoksia. Tässä ovat ne periaatteita, joita me käytimme ehdotuksessamme. Ne ovat myös olleet tavoitteenamme, johtotähtenämme kautta toimielinten välisten neuvottelujen parlamentin neuvoston kanssa. Alustava sopimus, joka saatiin kolmikantaneuvottelussa, neuvottelussa, ei ole vielä saanut vahvistusta, koska ei ole tullut riittävää enemmistöä jäsenvaltioiden parissa. Mutta minä uskon, että saavuttavamme kompromissi olkoon innoituksen lähteenä jatkotyölle. Herra puhemies, Parahin esittelijä, varjoesittelijät, parlamentin jäsenet, tämä parlamentti saa nyt tilaisuuden hyväksyä ensimmäisessä käsittelyssä oman kantansa, näin avata tie jatkokäsittelylle tässä tärkeässä asiassa. Minä luotan teidän rakentamaan tukenne ja yhteisen käsityksemme siitä, että hyödynnetään tätä tilaisuutta nyt. Sitähän kansalaiset, työntekijät, yritykset odottavat meiltä. Kiitos. Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsen. Sitten kuuntelemme poliittisten ryhmien kantoja. Tässä ensimmäisessä vaiheessa keskustelua ei Muuten sitä hyväksi sinisen korttia kansanpuolen ryhmän puolesta edustaja Schulz, puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Mielestäni sosiaaliturvajärjestelmän yhteensovittaminen on yksi tärkeimmistä lainsäädännöistä. Eurooppa on sitä edistänyt. Me eh, edistämme tässä työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, mikä on yksi perusajatuksista yhteistyössä Euroopassa. Tämä tärkeä lainsäädäntö on kuitenkin sellainen, että on käsitelty liian nopeasti. Komissio teki ehdotuksen myös suhteellisen myöhään. Ennen Euroopan vaaleja nyt tietysti on aika vaikea saada aikaiseksi ähm, ähm, reilu tulos. Meillä ei ollut tarpeeksi aikaa kolmikantaneuvotteluille, liian vähän aikaa saada aikaiseksi tulos, jonka neuvostokin olisi voinut hyväksyä. Mutta on kuitenkin myös myönteistä, mitä saavutettiin tehtiin trilogissa. Meillä on koordinointia, mitä hoivapalveluihin tulee. Meillä on poikkeuksia työntekijöiden lähettämisessä, eli kun puhutaan työmatkoista, ne ovat vielä mahdollisia. Mutta varjopuolia kuitenkin on myös, en pidä siitä, että parlamentin mukaan täytyy tehdä ilmoitus, kun lähtee töihin ulkomaille. Esimerkiksi jos nyt esimerkiksi opettajana tekee retken naapurimaahan, onko tämä työntekijän lähettämistä? Sitten etuuksien suhteen menee myös liian pitkälle. Esimerkiksi kun puhutaan siitä, kun on rajat ylittäviä työntekijöitä, on puhuttu siitä, että halutaan vain rusinat pullasta. Mutta trilogistahan ei voi äänestää. Me voisimme varmasti saada aikaiseksi paremman tuloksen. Me tarvitsemme enemmän aikaa uudessa parlamentissa Euroopan vaalien jälkeen ja EPP-ryhmä tulee olemaan valmis tukemaan sitä, että vaalien jälkeen me saisimme aikaiseksi paremman tuloksen. Edustaja Jon Herius, SD-ryhmän puolesta puolitoista minuuttia. Voorzitter, voor... Kiitos puhemies. Meillä on erittäin laaja paketti, jossa on paljon hyviä asioita, mutta myös huonoja asioita. Ja meidän täyt- PVDA kuitenkin tulee äänestämään tätä vastaan. Meillä Hollannissa on ollut kaksi suurta petostapausta, mitä sosiaaliturvaetuuksiin tulee. Ja työntekijöiden täytyy ja myös työnantajan täytyy olla varma siitä, että kaikki hoitavat sosiaaliturvamaksunsa eivätkä saa sosiaalietuuksia ilman, että niitä on hoidettu. Ja tässä ehdotuksessa kuitenkin on myös ongelmani. esimerkin puolentoista vuoden ajan työntekijät tekevät töitä, mutta on tämä seuraava puoli vuotta, mikä tulee olemaan ongelmallinen. Eli tämän asian suhteen täytyy tehdä, jos halutaan suojella työntekijöitä työttömyyttä vastaan. Ja me tarvitsemme toki myös solidarisuutta, ja se ei ole taattu tämän ehdotuksen myötä. Kiitos. Esian ryhmän puolesta edustaja Stevens. Puolitoista minuuttia, alkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat. Jokainen on varmasti samaa mieltä. Petoksia vastaan täytyy taistella ja tarkastuksia kaikissa jäsenvaltioissa täytyisi koordinoida. Täytyisi olla minimi aika, mitä työpäiviin tulee ennen kuin ulkomaalaiset työntekijät saavat työttömyysetuuksia Me On täysin loogissa, että ei-belgialaiset työntekijät maksavat ensin sosiaaliturvan maksuja ennen kuin heillä on oikeus työttömyysetuuksiin. Minä tuen komission ehdotusta, että täytyisi työskennellä vähintään kolme kuukautta ennen kuin voi saada työttömyysetuuksia. Ja kuusi kuukautta olisi vielä parempi aika, mutta tässä on aivan päinvastoin. Vasemmisto haluaisi kutistaa tämän aikarajan yhteen päivän. Tämä on aivan täyttä hulluutta. Tässä vedetään matto alta koko sosiaaliturvajärjestelmältä. Vasemmisto haluaisi myös hyväksyä sen, että työntekijä voivat ottaa korvaukset ja etuudet mukaan, kun he muuttavat takaisin kotimaahansa, mutta tässä valvonta on täysin mahdotonta, mitä aktivointiin tulee, ja tässä väärinkäytösten mahdollisuus kasvaa. Ja tilastoista on myös havaittu, että monet eivät kolman kuukauden kuluessa löydä uutta työpaikkaa. Mm, ja sitten ne voisivat belgialaisilla työttömyysetuuksilla elää ulkomailla. Flanderen on vientimaa, mutta meidän sosiaaliturvamme ei ole mikään vientituonti. Jos ei ole maksua, ei ole myöskään etuuksia. Harkin. Edustaja Harkkin, kaksi minuuttia Alden puolesta. Thank you. Kiitos puhemies. Lainsäätäjinä meidän vastuumme on varmistaa, että tukemamme lainsäädäntöteksti parantaa nykytilannetta. Ratkaiseeko se siis nykyongelmat? Edistääkö se vapaata ja oikeudenmukaista työntekijöiden liikkuvuutta? varmistaako se luottamuuden, varmuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille työntekijöille. Nämä ovat ALDE-ryhmässä tärkeitä arvoja, me arvoja. Siksi ALDE-ryhmässä me uskomme, että komission alkuperäinen ehdotus on reilu yritys saada aikaiseksi oikeudenmukainen järjestelmä. Kolmikanta neuvotteluissa oli myönteisiä elementtejä, mutta neuvosto ei pyynyt sitä tukea nykymietinnössäkin on myönteisiä puolia perheetuuksista, pitkäaikaishoidosta ja e, siitä, että unionin tuomioistuimen päätöksiä ei kodifioida, mutta artiklan 13 tarkistukset, jotka saattaisivat sisällyttää kuljettajat, saattavat e, saattaa painajaismaisia tilanteisia kuskeille. Kuskit joutuisivat eri sosiaaliturvajärjestelmien alaisuuteen. Olemme esittäneet tarkistuksia tämän säännöksen poistamiseksi. Me emme usko, että rajatyöntekijöiden pitäisi voida valita, mistä sosiaaliturvajärjestelmästä he voivat hyötyä. Tämä aiheuttaisi epävarmuutta jäsenvaltioissa ja kyseenalaistaisi sosiaalisen sopimuksen jäsenvaltioiden välillä joissakin jäsenvaltioissa tämä loisi epätavallisen tilanteen rajatyöntekijöiden ja kansallisten työntekijöiden välille. Jos nämä elementit saadaan poistettua nämä oikeudet, me voimme tukea tätä. Jos ei, niin sitten joudumme äänestämään vastaan. Kiitos esittelijälle ja varjoesittelijälle työstä. Me emme aina olleet samaa mieltä, mutta ainakin teimme kovasti työtä. Edustaja Zimmer, gue puolesta, olkaa hyvä. Minuutti. Kaksi minuuttia. Hyvät naiset ja herrat, sen jälkeen kun kuuntelin tätä keskustelua, vaikuttaa siltä, että kollegat tässä parlamentissa eivät, ole, eivät halua ymmärtää perusperiaatetta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisessa. Kyse on siitä, että saavutetut etuudet tunnustetaan toisessa jäsenvaltiossa. Kyse ei ole mistään muusta. Eli, eli kyse, kyse on todellakin tästä perusperiaatteesta. Ja jos emme tätä tunnusta, niin voimme vain lopettaa sosiaalisesta unionista puhumisen. Lopettakaa nämä temppujen tekemiset. Te yritätte nämä äänestykset estää ja se on epädemokraattista. Voimme muuttaa ehdotusta, mutta se on se, että yritetään lopettaa keskustelu eikä haluta äänestää tällä kaudella. Sillä ei ole mitään tekemistä parlamentaarisen demokratian kanssa. Tämä rus, rusinoiden poimiminen pullasta e, ei käy. Vapaan liikkuvuuden pitää päteä kaikille Euroopan unionissa. Kaikkien pitää saada nauttia sosiaalista oikeuksista. Tätä me ajamme. Sosiaalivaliokunnassa tehtiin hyvin edistyksellinen ehdotus. Siitä keskustelemme nyt ja siitä voidaan myös äänestää. Me vasemmistona äänestämme puolesta, sillä työttömyysetuudet voidaan siirtää pidemmäksi aikaa, eli kuudeksi kuukaudeksi. Tässä myös suljetaan porsaanreijät sosiaalietuuspetoksille ja hoitoetuudet ovat tässä omia erillisiä etuuksia. Jotkin, ennen kaikkea konservatiivet ja äärioikeistot, yrittävät saada läpi sen, että lapsietuudet, perheetuudet sidottaisiin lasten asuinvaltioon. Eli Saksassa pitäisi saada vähemmän perheetuksia, jos lapset asuvat samalla puolesta Romaniassa, mutta nämä ihmiset ovat maksaneet sosiaalimaksut, sosiaalimaksut ja muut maksut. Me, em, me siis emme halua tätä indeksointia. Kaikkia EU-kansalaisia pitää kohdella samalla tavalla. Kukaan ei EU-kansalaisena saa tulla kohdelluksi toisen luokan kansalaisena. Tämä pitää päteä myös työttömyysetuuksien kohdalla. Jos henkilö maksaa sosiaaliturvajärjestelmän yhdessä maassa, sitä tunnustaa myös toisessa maassa. Meidän pitää EU-na hoitaa se, että kaikissa maissa – kansalaiset saavat oikeuden ö, liittyä sosiaaliturvajärjestelmään. Kiitos. Vihreistä edustaja Lämpöt, 2.30. Pidetäänpä kiinni puheajoista. Äänestyksiäkö tulossa aamulla vielä? Hyvä. Äh, ähm, Kiitos puhemies. Kun ensi kertaa tänne parlamenttiin tuli parikymmentä vuotta sitten jo, ensimmäinen lainsäädäntöaihe, jota työstin, oli nimenomaan sosiaalijärjestelmien tur- koordinoinnin purkaminen ja korjaaminen. Ja nyt sitä on jatkettu ja nyt tämä on viimeinen viikko täysistunto ja nyt jälleen ollaan tämän parissa. Toivottavasti niin kun päätän työni täällä, että saadaan neuvoston kanssa myös sitten tulos aika, mutta valitettavasti ne ei taida käydä niin koska siinä niin paljon eri puraa on neuvostossa. Ja miksi ei sitten? Minä uskon, että tästä on tullut sekoitus kansallista oman edun tavoittelua ja sitten tätä asetusta käytetään myös ongelmien ratkaisemiseksi, jotka eivät ole itse sen ongelmien ytimessä. Ryhmäni on pyrkinyt pitämään kansalaiset asianomaiset henkilöt mukana tekstissä ja lähestymistavassa. Kansalaiset eivät ole vain työntekijöitä, perheenjäsenet, lapset, matkustajat, kuka tahansa, joka tarvitsee sosiaaliturvajärjestelmää rajat ylittävissä tilanteessa. Olemme kiitollisia totta kai, että pitkäaikainen hoiva on otettu tähän uudistettuun asetuksen mukaan, mutta me olemme sitä mieltä, että enemmistö kansalaisista ja työnantajistakin haluavat olla sääntöjen oikealla puolella ja hyödyntää etuuksiaan. Eli jos säännöt ovat selkeät, niin niitä on helppo seuratakin ja olisi myös joustoa heijastaen ihan arkeakin. Ja näin voidaan auttaa myös tilannetta, jossa halutaan tehokasta hallintoa, joka pystyy puuttumaan nopeasti tilanteisiin, auttamaan ihmisiä eikä luomaan vain virkavaltaisia esteitä. Yleisesti ottaen me tuemme valiokunnan mietintöä. Ainoa tarkistus 197, jonka teimme, liittyy myös kaavakkeeseen 04. Ja me olemme ehdottaneet, että sinne olisi A1 avoimena, joka olisi kolme kuukautta voimassa, jos, jos liikkuu muissa yhteyksissä, niin ei joudu toistamaan sitä, koska siihen menee paljon aikaa ja vaivaa sekä henkilön että hallinnon osalta. Mitä tulee muihin tarkistuksiin, joita on tehty, niin emme niitä tue. Muun muassa lapsilisien indeksointia. Me olemme sitä mieltä, että riittävällä tietenkin on samat oikeudet kuin muualla, muillakin, eikä se ole kustannustehokastakaan, vaikka jotkut hallitukset pitävät sitä poliittisesti ehkä fiksuna vetona. Olemme sitä mieltä, että mietintö vahvistaa myös valvontamahdollisuuksia jäsenvaltioissa. He voivat aina hyväksyä myös keskeiset toimia, jos tarpeen. Se on paljon järkevämpää kuin halutaan koko säännöstöä sov- ruveta soveltamaan kahdenkeskisen työn pohjalta. Eli tämä on hyvä perusta työlle ja varmasti myös hyvä perusta neuvotteluille seuraavassa parlamentissa. Kiitos. Se Edustaja Schulze. Edustaja Schulze. Non c'è. Eikö ole? On. Ei. Ha chiesto la parola per... Mistä syystä puheenvuoron pyysitte? Hyvä puhemies sinisiä kortteja ei ole sallittu, mutta työjärjestyspuheenvuorona haluaisin sanoa, että te tulitte 10 minuuttia liian myöhään. Me aloitimme keskustelun 10 minuuttia myöhään, siksi sinisiä kortteja ei sallita. Minä haluaisin kysyä Rouva Zimmeriltä, mitä temppuja hän tarkoitti. Eihän tässä ole kyse mistään tempuista. Jos puhemies olisi tullut ajoissaan, hän olisi voinut sallia myös siniset kortit. En oikein ymmärrä, mikä tämä aihe nyt oli. <laughs> No, no, un attimo. Hetkinen. Nyt EFD-ryhmän puolesta Coburn 350. 330. Ei ole paikalla. No sitten seuraava ryhmä ENF. Melan. Oui, merci, monsieur. Kiitos, puhemies Tähän tekstiin liittyen ryhmämme on omaksunut kannan, joka on odottava, pohdiskeleva, kun tämä on hyvin vanha teksti, joka takaisin henkilöiden vapalikuuden siis, voi mainiosti ymmärtää myös siinä ympäri yhteistyössä, mitä voidaan ajatella kansakuntien yhteistyön kuviosta, kuten me haluamme. Meidän mielestämme sitä voidaan pikkusen parannella, varsinkin ajatellen sitä turvaa, jota annetaan rajatyöntekijöille ja perheille tai vanhemmille, jotka tekevät työtä eri maissa, sikäli että mekin haluamme totta kai, että jos joku sosiaaliturvamaksua kerää, niin se myös sitten maksaa nämä etuudet. Sen sijaan Valittelemme totta kai joitakin kohtia tässä tekstissä ihan valtavasti, varsinkin sitä, miten määritelmään pitkäaikainen sairaus. Totta kai täytyy tietää se, että Ranskassa se on 70 prosenttia sosiaaliturvan budjetista, monissa muissa maissa samoin varmastikin, ja niin ikään valittelemme sitä, että esittelijän tekstissä on velvoite, joka liittyy lakisääteiseen asuinpaikkaan, kun se perustuu vain johonkin tulkittavissa olevaan oikeuskäytäntöön. Ja valittelemme myös sitä, että tässä käännyn oikeiston puoleen, että vastustuksen takia sieltä emme saa selvyyttä myöskään siihen. Ja siksi kolmikantaneuvottelut eivät saa mitäkään tulosta ja siksi emme pysty takaamaan tätä etukäteistä äh, ilmoitusta lupaa Siksi se on kuitenkin askel eteenpäin ja haluamme todellakin, että voidaan päästä eroon petoksista myös tässä tekstissä. Eli tarvitaan totta kai lupaa etukäteen. Grazie. Kiitos. Edustaja Sosnierts, minuutti, sitoutumattomat. Każda sytuacja, w której e, zabiera się pieniądze jednym... Kiitos. Jos Ihmisiltä viedään rahaa, jotta se voidaan antaa toiselle, niin se ei ole viisasta. Ja tässä nyt on juuri tällaisesta tyhmyydestä kysymys. Olen lukenut koko asetuksen ja olen havainnut koko byrokraattisen hulluuden siinä. Mielestäni ei ole sopivaa puhua vapaudesta ja samanaikaisesti harjoitetaan valvontaa ja tarkastuksia muun muassa työntekijän lähettämisen suhteen. Mitä te nyt oikein haluatte? Jos on jossain muualla, niin hän saa siellä sosiaaliturvaa ja jos on petoksia, niitä sitten tutkitaan. Täällä on hyvin ristiriitaisia käsityksiä Ihmiset ovat saaneet tarpeekseen. Se käy ilmi mielipidemittauksista. Teidän täytyisi ottaa demokratia vakavasti. Tässä ei haluta mitään kokeiluja enää. Näin kuultiin poliittiset ryhmät läpi ja nyt seuraava keskustelu. Edustaja Kaasa David, puolitoista minuuttia. Grazie, presidente. Eh, Dinia legislazioni importante Kiitos puhemies. Tämä on hyvin tärkeää lainsäädäntöä, joka vaikuttaa kaikkiin EU-jäsenvaltioihin ja työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa. Ehdotetut tarkistukset ovat hyvin laaja-alaisia ja mm, sääntelevät työttömyysetuuksia, terveydenhuoltoa, lähetettyä työntekijöitä ja niin edelleen. Kun katsomme eriäviä mielipiteitä näissä asioissa, ne ovat johtaneet epäilyksiin. Minun mielestäni meillä on vielä työtä edessämme, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme. Väliaikainen sopimus taas asettaisi asettaisi näiden tavoitteiden saavuttamisen kyseenalaiseksi, ja tämä johtuu myös neuvoston e-, erimielisyydestä. Me emme voi ottaa riskejä. Meidän pitää varmistaa, että lainsäädäntö parantaa ihmisten elämää eikä luo lisäesteitä työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille. Ymmärrän, että meillä on useita tarkistuksia pöydällä. Äänestyksillä meidän pitää varmistaa, että lainsäädäntö todella paranee ja että se todella luo etuja kaikille eurooppalaisille kansalaisille. Haluaisin kiittää esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä. Me emme aina olleet samaa mieltä, mutta haluaisin kiittää heitä heidän työstään löytää, ponnistuksesta löytää kompromissi. Kiitos. Edustaja Bresso. Mercedes, olepa hyvä minuutti. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, olen epäilystäkään siitä, että sosiaaliturvajärjestelmien koordinoinnin nykyaikaistaminen liikkuuden takaamiseksi liikkuvien työntekijöiden osalta, koska hyvä enemmän Euroopassa on tärkeä askel, kun osallistavampaa ja sosiaalisempaa Eurooppaa rakennamme. Sosiaaliturvajärjestelmien koordinointi totta kai on myös osa tämän liikkuvuuden takaamista, vaikkakin sosiaaliturvajärjestelmät totta kai kuuluvat yksinomaan valtioiden reviirille. Tämä on vain koordinointia, mutta koordinointi olisi kyllä merkittävä askel kohti selkeyttä ja yhdenmukaistamista, mutta valitettavasti joissakin kysymyksissä, joita me pidimme tärkeänä, kuten rajatyöntekijät, jotka voisivat päättää siitä, mistä työlyttömyyskorvauksen saavat, ovat hyvin haurassa tilanteessa olevat työntekijät, jotka edellyttävät meidän suojaamme. Ja toinen vaikea kysymys puolestaan liittyy siihen, miten määritellään se paikka, missä voi työttömyyskorvauksen saada, jos hakee työtä jossain toisessa EU-maassa. Valitettavasti näitä sääntöjä emme pystyneet määrittelemään kokonaisuudessaan. Se on vahinkoa, koska minä uskon, että kun ajatellaan kolmikantaneuvottelujen ehdotuksia, jos olisi saatu sopimus aikaan, niin olisimme saaneet hyvän lopputulokseen. Ja kuten totesitte te komission se valitettavasti tämä täytyy jättää seuraavan kertaan. Grazie, onorevole Vistisen. Pre- Edustaja Fistisen minuutti. Den lovgivning, som man er på vej til at vedtage her omkring... Kiitos. Lainsäädäntö, josta nyt puhutaan, niin tämä on todellakin surullinen kulma, kipi, kivi. Tässä Eurooppa yrittää hyökätä tanskalaista mallia. Tässä puolletaan sosiaaliturismia, sosiaalista polkumyyntiä. Tämä ei tarkoita sitä, että tässä kaikkien pitäisi saada samat oikeudet, koska tässä EU-kansalaiset ovat paremmassa asemassa kuin esimerkiksi jonkun tietyn maan kansalaiset. Esimerkiksi Tanskan kohdalla työttömyysturvan maksut saattavat olla paljon matalammat ja siksi minun puolueeni on sitä mieltä, että ei pitäisi saada kansallisella tasolla näitä sosiaaliturvamaksuja, jos ei ole maksanut Tanskan kansalaisena näitä maksuja. Indeksointi täytyy olla, kun rahat viedään takaisin kotimaan. Ihan sama, puhutaanko työttömyysturvamaksuista tai muista sosiaalietuuksista. Mitä? Edustaja Tom, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, yksi neljästä vapaudesta EU:ssa on työntekijöiden vapaa liikkuvuus. Se ei ole mahdollista ilman sosiaalisia takuita työntekijöille ja heidän perheilleen. Kun liikkuvat työntekijät liikkuvat jäsenvaltioiden välillä töiden perässä, yksi huolenaihe on se, että he saattavat menettää sosiaalietuudet, jotka ovat kertyneet toisessa maassa rajatyöntekijöiden määrä saattaisi lisääntyä, jos sosiaaliturvajärjestelmät pystyttäisiin yhteensovittamaan paremmin. Nykyasetus on vanhentunut, sitä pitää tarkistaa. Kovaa työtä tehtiin sekä PETI että EMPL-valiokunnissa, mutta lopputilanteessa sopimus ei ollut mahdollinen eh, ei myöskään neuvostossa. Me palaamme tähän aiheeseen lähitulevaisuudessa. Tässä haluaisin korostaa myös sitä, että kansallinen syrjintä liikkuville työntekijöille ei ole luvallista perussopimusten perusteella. Itä-eurooppalaiset työntekijät, heidän pitäisi saada hyötyä myös sosiaalietuuksissa vanhoista jäsenvaltiossa. Verhe, perheetuuksien sitominen lasten asuinpaikkaan on syrjivä se luo kalliin ja byrokraattisen järjestelmän. Samanlaiset syrjivät toimet eivät saa tulla mukaan eh, mihinkään tuleviin jär- eh, uudistuksiin, joissa yhteensovitetaan eurooppalaisia sosiaaliturvajärjestelmiä. Edustaja Kari, minut. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Meillä on nyt edessämme perusalaton kysymys, missä määrin EU puuttuu näihin kysymyksiin, jotka kuuluvat jäsenvaltioille. Me tiedämme, että meillä on kovin erilaisia järjestelmiä jäsenvaltiossamme, mikä on hyväksi yhdelle, voi olla katastrofaalinen seurauksiltaan toiselle. Meidän täytyy suojella kansalaisiamme, mutta emme saa kuitenkaan murentaa sosiaaliturvajärjestelmiämme. Tämä nyt keskustelun alla oleva ehdotus voi johtaa siihen, että tanskalainen järjestelmä kärsisi. Se perustuu solidaarisuuteen työntekijöiden kanssa ja niiden kanssa, jotka ovat työmarkkinoiden ulkopuolella. Jos saa etuuden työttömyyskorvaukseen yhden päivän perusteella kuuden kuukauden aikana, niin ne ovat tärkeitä kysymyksiä ja niillä saattaa olla katastrofaalisia seurauksia ajatellen sosiaalista polkumyyntiä. Onko siis asianmukaista, että Euroopan unioni puuttuu näihin asioihin? Minä vastaisin ei. Thank you for one and a... Kiitos. Puolitoista minuuttia edustaja Reintke. Thank you very much, madam. Kiitos rouva puhemies arvois komission jäsen. Tämä Brexit-draama, jota me tässä seuraamme, se ei alkanut kolme vuotta sitten kansanäänestyksen jälkeen. Kymmenen vuotta aikaisemmin jo on puhuttu kielteisesti Euroopan unionista ja tämä keskustelu on pohjautunut muun muassa äh, lapsilisien indeksointiin. Ja tämä ainoastaan myrkyttää yhteiskuntaa. Ja haluan sanoa, että tämä indeksointi lapsilisien kohdalla ei poistaisi epätasa-arvoa Isossa Britanniassa tai muissa maissa, vaan tämä johtaisi siihen, että työntekijät olisivat epätasa-arvoisessa asemassa ja se johtaisi myös byrokratiaan lisäämään. Jos me haluamme sosiaalisen ja yhtenäisen Euroopan, niin silloin tämä indeksointi täytyy hylätä, mutta meidän täytyy olla tietoisia siitä, että meidän täytyy tehdä paljon enemmän, mitä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen tulee. Se alue Isossa Britanniassa, joka kärsii kaikkein eniten, on se, joka on äänestänyt eniten myös Brexitin puolesta. EU ei ole tehnyt tarpeeksi, että työntekijät ja kansalaiset ajattelisi tästä kysymyksestä tänään. Meidän täytyy katsoa, että kaikki jäsenvaltiot voisivat toimia samalla tavalla kuin Iso-Britannia. Epätasa-arvo kasvaa ja mm, kielteinen suhtautuminen EU on vaarallinen yhdistelmä. Ja jos me haluamme, että EU kasvaa enemmän yhteen, meidän täytyy tehdä enemmän. Meidän täytyy puuttua näihin molempiin haasteisiin. Meidän täytyy koordinoida ja sovittaa yhteen sosiaaliturvajärjestelmiä. Tämä on yksi edellytys. Kiitos. Thank you. Our next speaker. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Jäsuwa-Wieczka. Thank you, ma'am. Kiitos puhemies. Me olemme neuvotelleet tästä aiheesta useasti, mutta nyt uusien meppien pitää tässä olla tarkkana tässä asiassa. Pitää varmistaa, että työntekijöiden liikkuvuus taataan. On tärkeää, että näitä tätä määräaikoja pidennetään kolmesta kuukaudesta kuuteen, siis sitä aikaa, jolloin etuuksia voi siirtää. Ja sitten perheetuuksien siirtäminen lasten asuinpaikkaan. Tästä on tehty useita tarkistuksia Tämän ei pitäisi johtaa byrokraattiseen järjestelmään myöskään lähetettyyn. Voisitteko vähän hitaammin tulkkien vuoksi puhua? Meidän pitää välttää ratkaisuja, joissa sosiaaliturva järjestelmät olisivat sirpaloituneet. Pitää olla varmuutta siitä, missä etuuksia maksetaan ja missä niitä saadaan. Me tarvitsemme 24 kuukauden ajan, jossa etuudet maksetaan lähettävästä maasta. Me tarvitsemme tämän 19.8 säännön sellaisille työntekijöille, jotka tekevät useassa maassa töitä, esimerkiksi kuskit. Uusi parlamentti saa tästä vaikean tehtävän te- hoitaakseen, mutta he varmasti pystyvät sen hoitamaan. Edustaja Pavel, minuutti. Kiitos. Puhemies, komission jäsen, kiitos ponnisteluistanne ehdotuksen parissa. Myös siitä tavasta, jolla te puolustitte, taistelitte indeksoinnin puolesta, kun on kyse lapsillisista. Ja kiitos siitä, että olitte niin määrätietoinen asian käsittelyssä. Voisitteko kertoa, miten on käynyt Itävallan rikkomusmenettelyn kanssa? Voisitteko, haluatteko sitä jatkaa vai ette? Ja sitten totesin vielä, että tässä keskustelussa jotkut kollegat, jotka kutsuvat itseään vasemmistolaisiksi, unohtavat, että pari vuotta sitten, kun me käsittelemme sosiaalista polkumyyntiä, niin totesimme, että sama valkka samasta työstä ja sitten sama sosiaaliturva myös kautta Euroopan. Ei pidä menettää ääniä me ääri ole tämän vuoksi. Meidän täytyy olla Euroopan myönteessä jatkossakin. Mietintö on kompromissi toki, mutta se vie kuitenkin Eurooppaa eteenpäin ja sen puolesta täytyy äänestää se. Kiitos. Thank you. Kiitos. Roma Rovatovasic, minuutti. Kiitos rouva puhemies. Työntekijöiden liikkuvuus on muuttanut rajatyöntekijöiden sosiaaliturvaa, jotta he voivat käyttää oikeuksiaan, niin tässä täytyy tehdä paremman, paremmin yhteistyötä ja kansallisia lainsäädäntöjä tulisi sovittaa yhteen. Ymmärrän, että parannuksia täytyy tehdä näissä kysymyksissä, mutta en hyväksy tätä ehdotusta, koska se on liian monimutkainen ja siinä on vara petoksille. Mitä liikkuviin työntekijöihin tulee, niin maksut tulisi äh, hoitaa kotimaassa ja työntekijän ei pitäisi saada oikeuksia etuuksiin siinä maassa, jossa hän etsii töitä ja etuudet pitäisi myös menettää alkuperäismaassa, jos hän on saanut töitä toisessa maassa. Ja monimutkaisemmat järjestelmät johtaa vain lisäbyrokratiaan. Herra Lökegård, minuutti. Kiitos puhemies. Minun puolueessani me uskomme, että olosuhteiden pitäisi olla oikeudenmukaiset kaikille työntekijöille, mutta tällä lainsäädännössä tämän säännöllä tämän tavoitteen saavuttaminen on vaikeaa. Tämä teksti itse asiassa luo oikeudellista epävarmuutta ja johtaa ongelmiin siihen, että työntekijöitä kohdellaan eri tavalla ja uskon, että perheetuuksia, lapsilisiä ja muita siirrettäisiin maasta toiseen. Meidän ehdotuksemme ei valitettavasti mennyt läpi eikä päässyt lopputekstiin. Meidän kantamme olisi eh, se, että komission alkuperäinen ehdotus olisi paras. Meidän pitäisi äänestää nykytekstiä vastaan parlamentissa. Kiitos. Edustaja Kuneva, minuutti. Kiitos. Kaikilla Euroopan unionin mailla on omat sosiaaliturvajärjestelmänsä eri säännöt osallistumiseen ja jakamiseen, minkälaisia etuuksia, lapsilisiä, työttömyyskorvauksia ja niin päin pois annetaan. Mutta meillä on joukko tärkeitä kysymyksiä. Haluammeko yhtenäistä Eurooppaa vai emme? Haluammeko työntekijöiden vapaata liikkuvuutta vai emme? Haluammeko vai emme? hävittää syrjintää. Esimerkiksi kreikkalaista työntekijää vastaan, joka teki työtä muussa maassa. Olen sama herra Ballasin kanssa ja, ja moni varmaan tiesi tukimietintöä. mietintöä. Se on ainoa keino päästä eteenpäin koordinoiden sosiaaliturvajärjestelmiä. Se on ainoa keino poistaa erot keskuudesta niin, että meillä on todella yhtenäinen Eurooppa. Kiitos. Rauha Lope Fontanier, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Euroopan unionin toimielimissä meidän täytyy jatkaa työtä, jotta voidaan helpottaa sitä, että työntekijöiden vapaa liikkuvuus unionissa saa rinnalle myös kunnot etuudet ja tuen. Työn on vahinko, ei saatu enemmistöä, määräenemmistöä neuvostossa, kun ehdotuksessa on myönteisiä seikkoja jo mukana, kuten esimerkiksi siinä voidaan työttömyyskorvauksen siirtoja aikaa pidennetty, jotta voidaan etsiä työtä ja se myös työntekijöiden liikkuvuutta parantaa. Näin voidaan koordinoida myös etuuksia paremmin. Silloin on kyse pitkäaikaisesta hoidosta ja saadaan aika yhdenvertainen kohtelu myös liittyen indeksointiin, kun on lapsia hoidettavana. Ja totta kai kunnioittaa aina myös korkealiikkuvuuden alojen erityispiirteitä ja niistä täytyy myös säätää ja kun tämä nyt on viimeinen puheenvuoroni niin tässä parlamentissa, haluaisin lähteä täältä kiittää kymmenestä vuodesta täällä. Paljon on työtä tehty y- yhteisymmärryksellä eri ryhmien kesken ja sen myötä, ja jos viitaan tässä varsinkin valiokuntaan tekemään vähempiosaisten edestä hyvää työtä, ja he ovat usein unohdettuja kansalaisia unionissa. Ja toivottavasti seuraavassakin parlamentissa löytyy yhteisymmärrystä riittävästi, koska me tarvitsemme vahvempaa, yhtenäisempää Eurooppaa. Kiitos myös komission jäsenelle. Kiitos teidän osallistumisestanne työhön ja varmasti aikanaan ihmiset tajuavat myös tekemämme työn. Ja seuraavaksi herra Detsien minuutti. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Meillä olisi tänään mahdollisuus jatkaa lähetettyjen työntekijöiden asetuksen menestystarinaa. Samat oikeudet kaikille eurooppalaisille työntekijöille varmasti kaikki voisivat vasta tukea. Guillaume Balas on tehnyt hyvän ehdotuksen eurooppalaiset sisämarkkinat eivät koostu pelkästään eurosta ja vapaasta liikkuvuudesta, vaan myös sosiaalisista oikeuksista. Kion Palasin ehdottamat oikeudet ovat tärkeitä liikkuvuudelle ja meidän olisi hyvä tässä tukea ihmisiä. Kauhutarinat, kauhutarinat lapsilisien ja perheetuuksien siirtämistä maasta toiseen ovat täysin vailla totuuspohjaa. Tämä, ovat nämä, tämä on nationalista propagandaa. Huomenna aion äänestää sosiaaliturvajärjestelmien sovittamisen puolesta ei ole oikein asettaa vastakkain pohjoista ja etelää ja länttä ja itää. Se pitäisi jättää nationalisteille. Elefantenkin laari minuutti. Puhemies, kollegat. Ja me puhuimme eilen uudesta virastosta, jossa me käsittelemme myös näitä kysymyksiä. Eli tässähän periaatteena on sama palkka, sama, sama palkka samasta työstä. Mitä sosiaaliturvajärjestelmän yhteensovittaman tulee, niin sitä täytyy käsitellä, koska me olemme nähneet, että tämä on, tätä on käsitelty nyt ennen kaikkea tiedotusvälineistä. Ja monet tarvitsevat sosiaaliturvaverkon. Ja esimerkiksi jos on työskennellyt ulkomailla, saattaa havaita sitten, että ei ole saanut sosiaaliturvaetuuksia kummassakaan maassa ja en voi hyväksyä tätä yhden kuukauden sääntöä, että etuuksia saisi jo tämmöinen yhden kuukauden jälkeen. Tän, jos on työskennellyt vain yhden kuukauden, tässä ei ole mitään siteitä kyseiseen työmarkkinoihin. Tämä koskee esimerkiksi nyt Hollantia ja Ranskaa. Tässä puhutaan hyvinvointiturismista. Tähän pitäisi myös puuttua. Herra Kristensen minuutti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 olen samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme selkeitä sääntöjä. Meidän pitää tietysti antaa myös varmuutta työntekijöille, mutta me tarvitsemme paremman tasapainon kuin mitä tässä mietinnössä on saatu aikaiseksi. Me tarvitsemme oikeudenmukaisia oikeuksia. Me tarvitsemme tilanteen, jossa kansallisia työntekijöitä ei syrjitä verrattuna muualta tuleviin työntekijöihin. Tässä on kolme ö, ongelmaa nimittäin etuudet ensimmäisestä päivästä lähtien. Entä sitten, jos on ollut työssä vain lyhyen aikaa? Työntekijän lähtömaa on mielestäni tässä oikea taho. Eli me tarvitsemme pidemmän määräajan kuin kolme kuukautta. Kuusi kuukautta on ehdotettu. Totta kai meillä on erilaista työmarkkinapolitiikkaa joihin tämä lainsäädäntö vaikuttaa negatiivisesti. Ja sitten meillä on myös tämä etuuksien siirtämisen ongelma. Siksi me olemme sitä mieltä, että vapaan liikkuvuuden periaatetta pitää edistää. Ja sitten työntekijöiden kohdalla me tarvitsemme myös suurempaa selvyyttä sääntöihin kuin mitä tässä tekstissä on. Herra Lennart, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Yhä useammat eurooppalaiset työskentelevät muussa maassa kuin mistä he ovat kotoisin ja näillä ihmisillä täytyy olla sosiaaliturvaa. Ihmis ei pitäisi syrjiä sen vuoksi, että he työskentelevät toisella puolella rajaa. Limburgissa tämä on erittäin tärkeä. Tässä on monia hyviä asioita, mutta raskain sydämin äänestän sitä vastaan huomenna. Sosiaaliturvamaksut ovat tärkeitä ja ihmisiä täytyisi kannustaa työntekoon. Se on hyväksi työntekijöille ja koko yhteiskunnalle. Se on hyväksi meille kaikille. Ja meillä täytyy olla kannustumia sille, että etsii aktiivisesti töitä. Ja me näemme tämän monissa maissa. Alankomaissa öö, noin neljä 4000 henkilöä vie näitä etuuksia rajojen yli. Mm, ja petoksia on todella vähän. Ja me tarvitsemme nyt kollektiivisen sosiaaliturvajärjestelmän. Ja mitä sitten tähän aikarajaan tulee, että se kaksinkertaistettiin ilman, että on mitään kannustimia etsiä töitä, niin mielestäni tämä ei ole vastuullista ja se ei myöskään ole hyväksyttävää CDAlle. Kiitos. Thank you. Kiitos. Edustaja Arena minuutti. Merci beaucoup, euh, madame la présidente. Kiitos puhemies. Perusoikeudet, vapalikuus mukaan lukien, ovat sääntöjen alaisia myös ajatellen sosiaaliturvaa, koska Eurooppa on sosiaaliturvan Eurooppaa myös mutta tarvitaan myös epäreilun kilpailukieltäviä sääntöjä. Siksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen on niin tärkeä, kuten kollega Malas on esittänyt mietinnössään. Siksi se menee hyvään suuntaan. Ei se välttämättä ole täydellinen, mutta kuitenkin etuna on se, että siellä on selkeitä ehdotuksia, että voidaan kohentaa nykytilannetta työntekijöiden oikeuksien osalla. Euroopan yhdessä vältytään petoksilta ja hyvät naiset ja herrat, eivät sitä työttömät petoksia tee, eivätkä mene aurinkoon laadunkaan nauduttimaan, vaan niitä se koskee, jotka ovat ilman suojaa. Eli tämä on epäreilun vastaan. Ja meidän täytyy torjua järjestelmien väärinkäyttöä siltä osin. Siksi me tuemme tätä ehdotusta, jotta voidaan tukea parlamentin kantaa, joka on Euroopan unionin kanta, eurooppalainen kanta, eikä siinä pelkästään kansallisia tai kansallismielisiä etuja ajeta joissakin jäsenvaltioissa. Kiitos. Puolitoista minuuttia, Rova Ribeiro. Eh, Kiitos. Tämä on viimeinen puheeni täysistunnossa ja haluaisin ikään kuin vetää yhteen tämän kauden. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ilmaisee hyvin eh, arvojamme EU:ssa. Me haluamme ennen kaikkea suojella eurooppalaista sosiaalimallia joka on meille ominainen, joka siis suojelee kaikkia kansalaisia, suojelee ihmisarvoa ja edistää sosiaalista konvergenssia Euroopassa, joka liikkuvuuden ja moninaisuuden takia voi johtaa tiettyihin tilanteisiin, meidän pitää kantaa sosiaalista vastuuta eikä käyttää hyväksi työntekijöiden haavoittuvaa asemaa. Mutta vapaa liikkuvuutta, vapaan liikkuvuuden taakse ei saa kätkeä nationalismia tietyt jäsenvaltiot käyttää, käyttävät muuta tulleita työntekijöitä, joten heidän pitää, niiden pitää kantaa myös vastuunsa. Me haluamme, että sosiaaliturvaetuudet maksetaan jäsenvaltiossa sillä tasolla, kun niitä on, maks, niitä on kertynytkin. Työntekijöiden pitää nauttia samoista oikeuksista kuin kansallisetkin työntekijät Tämä on tärkeää oikeudenmukaisen Euroopan kannalta. Hyvät, hyvä puhemies, hyvät kollegat, on ollut kunnia edustaa Portugalia täällä ja tehdä työtä sosiaalisemman Euroopan puolesta. Thank you. Minä kiitäisin myös teitä teidän työstänne. Olemme niin hyvää yhteistyötä tehnyt agrivaliokunnassa. Kaikkia hyvää jatkossa. Seuraava puhuja minuutin ajan Rova Smolkovaa. Kiitos puhemies. Yhteisen Euroopan parasta antia on työntekijöiden kansalaisten vapaa liikkuvuus. Se on tärkeä yksilön kannalta. Ei ole kyse pelkästään työstä, opiskelusta, vaan muustakin. Ja on kyse nimenomaan rajat ylittävistä työntekijöistä, siksi meidän täytyy yhteensovittaa sosiaaliturvajärjestelmiämmekin niin, että päästään eroon virkavaltaisuudesta, kieliesteistä ja niin edelleen. Meidän täytyy taata myös liikkuville työntekijöille mahdollisimman korkeaa suojaa. Sosiaaliturvajärjestelmien nyt sovittaminen on tärkeä hanke ja sitä on vielä kohennettava ja edistettävä. Se on taattava kaikille työntekijöille niin, että voi nauttia kaikkialla Euroopassa samoista oikeuksista. Yhteensovittamisesta täytyy keskustella siitäkin syystä, että jotkut jäsenvaltiot tarvitsevat myös aikaa sopeutuakseen, jotta voivat huomioida nykyisten sääntöjen rikkominen Tämä on estänyt työntekijöiden työntekoa muissa maissa. Itävalta on yksi esimerkki tästä liittyen lapsilisiin. Kiitos. Edustaja Maminkins, minuutti. Thank you, President, dear colleague. Kiitos puhemies, hyvät kollegat, komission jäsen. Työvoiman liikkuvuus tarkoittaa, että sosiaali turvaa täytyy suojella, mutta kuitenkin neuvosto on estänyt nämä uudistukset mutta me kuitenkin puhumme siitä, mitkä asioista, jotka ovat tärkeitä työntekijöille, sosiaalietuudet. Tämä vaikuttaa kansalaisten elämänlaatuun ja se vaikuttaa toki myös EUn toimivuuteen. On valitettavaa, että neuvosto ei painota sosiaaliturvakysymyksiä. Jotkut ovat painottaneet indeksaatiota mutta, mutta tässä kuitenkin sosiaaliturvajärjestelmät kilpailevat keskenään ja nuoret ihmiset lähtevät EUn ulkopuolelle. Jäsenvaltiot pystyvät tällä hetkellä päättämään sosiaaliturvajärjestelmistään, mutta nämä päätökset täytyy tehdä tasa-arvoon pohjautuen, ei syrjintään. Kiitos. Vielä yksi puhuja, herra Coburn, kolme puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Hauska nähdä teitä jälleen täällä. No jaa, aika kiintoisaa tietysti, mutta tämä on oikeastaan aika vaarallista meille. Brittien sosiaaliturvajärjestelmä perustuu tarpeeseen eikä maksuihin kuten mantereella. Ranskassa esimerkiksi voi saada etuksia, jos sinne jotain maksaa, jos ei mitään maksa, ei mitään saakkaan. Hyvät naiset ja herrat, siksi maahanmuuttajat jonottavat Kaleessa päästäkseen meidän maahamme, mutta eivät Doverissa tullakseen Kaleihin. Siitä syystä, että sosiaaliturvajärjestelmä on avoimempi ihmisille, jotka ovat juuri tulleet. Ei siinä sinällä mitään väärää ole, järjestelmämme on hyvä, teidän järjestelmä on hyvä teille. Mutta ongelmana on, että nämä ovat täysin yhteensovittamattomia järjestelmiä. Mitä tahansa siitä sitten muutetaankin, niin se voi romahduttaa meidän sovittelujärjestelmämme. Se on yksi tärkeimpiä syitä, miksi äänestimme Brexitin puolesta. Olimme huolissamme lähinnä siitä, että se vie pohjaa järjestelmältämme ja valtavia paineita toisi terveydenhuoltojärjestelmällemme. Anteeksi nyt vain, ihmisiä vain yhtäkkiä putkahtaja ja Se